sopimusneuvottelujen aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Edustaja Lange, viisi minuuttia. Te esititte kysymyksen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, herra komission jäsen, uudesta kaupan strategiasta olemme voineet kuulla, olemme voineet lukea tästä strategiasta, että globaaliset tuotantoketjut ovat keskeisiä nimenomaan myöskin Aasian Tyynemeren alueella, ja että tuo alue on monien kaupan yhteistoimien polttopisteessä. Ja ajattelen juuri Tyynemeren sopimusta, jonka Yhdysvallat teki 11 kumppanin kanssa, kävi selväksi äh, ilmi, että näin on. Siis TPPstä on kysymys. Ja siksi on johdonmukaista, että me pyrimme nyt käynnistämään suhteitamme Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Euroopan parlamentissa on ollut työpaja tästä aiheesta. Olemme hyvin intensiivisesti käsitelleet kysymystä vapakauppasopimuksesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Ja tässä on selvää, että toisaalta me olemme hyvin läheisessä arvoyhteydessä Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Meillä ovat tyypillisiä samankaltaiset demokraattiset rakenteet. Meillä ovat tyypillisiä samanlaiset näkemykset taloudesta. Siksi on paljon yhtenä, yhtenäisyyksiä. Australiahan on kaupan kannalta meille 20 ensimmäiseksi tärkein kauppakumppani. Uusi-Seelanti on 51. paikalla. Se oli ihan keskeinen talouden alan vaihdossa, mutta ei suinkaan merkityksetönkään. Toisaalta, hyvät naiset herrat, on olemassa tietysti myöskin herkkiä sektoreita, nimenomaan maatalous, siis maito ja sokeri, jotka ovat kysymyksiä, joista käymme muutenkin vilkasta keskustelua. Sama koskee myöskin lihantuotantoa ja myöskin siinä geneettisesti muutellut, muunnetut tuotteet ja sitten lampaanliha. Myöskin maantieteellisten alkuperämerkintöjen kysymys on asia, jota on käsitelty eri tavoin Euroopassa kuin Australiassa. Kuitenkin me olemme matkalla kohti maailmanlaajuisten sääntöjen laatimista, ja siksi on välttämätöntä nimenomaan globaalia maailmaa ajatellen se, että näiden sääntöjen syntyminen tapahtuu parhaiten sellaisten maiden kanssa, joilla on samantyyppinen ajattelutapa, jolla on demokraattiset rakenteet. Tästä olemme vakuuttuneet valiokunnassa ja siksi olen vakuuttunut siitä, että kun keskustelemme Australian ja Uuden-Seelannin kanssa, voimme keskustella heidän kanssaan kunnianhimoisemmin kuin mitä esimerkiksi on lyöty lukkoon Tyynimeren kumppanuuden sopimuksessa, jonka nämä maat neuvottelivat Yhdysvaltojen kanssa. Meillä ei ole mitään vaikutusarviointia tästä kysymyksestä, siksi tarvitsemme täsmällisempiä analyysejä seurauksista, joita olisi tällaisella kauppasopimuksella. Ja ajatellen ennen kaikkea Euroopan komission kapasiteettia Siinä teidän herra komission jäsen tulisi kenties katsoa vielä sitä, että tämähän on ensimmäinen kerta, kun työntekijöiden määrä kaupan pääosastolla on vähentynyt. Ja tässä tilanteessa suuret haasteet, jotka liittyvät kaupan alaan, ovat sellaisia, että niistä on vaikea selviytyä. Minä olen sitä mieltä, että kauppapolitiikka on keskeinen väline Euroopan unionin politiikassa, siksi kaupan pääosastolla täytyy olla asianmukainen resurssointi. Me edustamme kansalaisten intressejä, Euroopan unionin intressejä. Tässä vaaditaan avoimuutta ja selkeyttä. Siksi olemme esittäneet tämän suullisen kysymyksen. Ja sitä tullaan täydentämään helmikuun toisessa täysistunnossa päätösasemalla. Kysymys nimenomaan siitä, miksi nyt käynnistettäisiin näitä neuvotteluja, mitä riskejä meidän kannaltamme on olemassa nimenomaan Tyynemeren kumppanuuden osalta ja mitä seurauksia olisi tällä sopimuksella Australian ja Uudensalin kanssa Tyynemeren alueella, Aasian alueella ja mikä aikajakso on se, jolla tässä olisi jotakin merkitystä. Nämä ovat ne asiat, joista me haluamme tietoa komissiolta ja kiitos. Merci, monsieur Lange. Bonjour, mes chers collègues. Euh, je vais... Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Mimitsa komission nimissä, olkaa hyvä. Thank Kiitoksia, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Australia ja Uusi-Seelanti ovat EUn samanmielisiä kumppaneita, joiden kanssa meillä on paljon yhteistä, kun ajatellaan arvoja ja lähestymistapoja. Ja näiden suhteiden vahvistaminen on painopistealue. Ja tästä syystä vuonna 2015 EU saattoi päätöksen neuvottelut poliittisista uudesta puitesopimuksesta sekä Australian että Uuden-Seelannin kanssa. Ja tarkoituksena oli edelleen vahvistaa tätä kumppanuutta, koska meillä on yhteisiä arvoja ja periaatteita, kuten demokraattisten periaatteiden noudattaminen, ihmisoikeudet, perusoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja se, että edistetään kansainvälistä turvallisuutta ja rauhaa. Euroopan unionilla on terveet ja hyvät kauppa- ja investointisuhteet sekä Australian että Uuden-Seelannin kanssa. Euroopan unioni on suurin ulkomainen sijoittaja ja palveluiden kaupan tuottaja ja myöskin hyödykkeiden kaupan käyntikumppani Australian kanssa. EU on tärkein tuotteiden tuoja Uuden-Seelantiin ja toiseksi suurin palveluiden ja investointien taho. Australia ja Uusi-Seelanti ovat tehneet Kiinan, ASEANin, Japanin ja Korean Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksia ja hiljattain myöskin se on mukana Tyynen meren kumppanuudessa. Ja nyt eurooppalaiset tuottajat ja investoijat ovat nyt heikommassa tilanteessa kuin kilpailijat näissä maissa. Esimerkiksi käytännössä autot, joita tuodaan EU-sta, ovat ainoat, joista maksetaan tulleja Australiassa. Euroopan unioni on Australian suurin investoija ja toiseksi suorin Uudessa Seelannissa, mutta silti kiinalaiset investoijat pääsevät helpommin Australian ja Uuteen Seelantiin oman vapakauppasopimuksensa pohjalta. Euroopan unionin on oltava mukana myöskin hallituksen hankinnoissa ja meidän täytyy vahvistaa Australian ja Uuden-Seelannin hallitusten toimituksia. Näissä maissahan on esimerkiksi maitotuotteita, sokeria, lampaan lihaa ja maat, joissa on maataloustuotantoa, esimerkiksi kun ajatellaan Koreaa ja Japania, niin ne ovat saaneet aikaan vapakauppasopimukset uuden seelannin ja Australian kanssa. Ja tämä osoittaa, että tällaiset arkaluontoiset kysymykset pystytään hoitamaan. On myöskin pantava merkille, että Australia ja Uusi-Seelanti hyötyvät jo preferenssijärjestelmästä EU-ssa näiden arkaluontoisten tuotteiden osalta, koska niillä on erinäisiä kiintiöitä tällä alalla. Ja mitä tulee maantieteellisiin merkintöihin, Euroopan Unionin lähestymistapa on erilainen kuin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Uusi-Seelanti ilmoitti, että se ottaa käyttöön omat tieteelliset merkinnät viinan ja alkoholin osalta, viinien ja alkoholin osalta. Ja Australiassa meillä on jo viinisopimus, joka kattaa viinien maantieteelliset merkinnät. Ja haluamme, että täysimittaisesti suojellaan maantieteellisiä merkintöjä myös muiden tuotteiden kuin viiniin ja alkoholin osalta elintarvikkeet mukaan lukien. Vakaupakauppaneuvottelut ovat mahdollisuus löytää ratkaisuja ja hiljattain käydyissä kokouksissa komissiossa ja neuvotteluissa, joissa mukana oli uuden sellainen pääministeri viime lokakuussa ja sitten Australian pääministeri marraskuussa. Silloin sovittiin, että aletaan Äh, käynnistetään neuvottelut vapaakauppasopimuksesta näiden maiden kanssa. Komissio tekee vaikutusten arvioinnin mukaan lukien julkisen kuulemisen ja samalla sitten näitä asioita tarkastellaan muillakin tavoin. Ja nämä asiat on saatava päätöksen ennen kuin komissio voi pyytää neuvostolta lupaa neuvotteluiden aloittamiseen. Komissio pitää parlamentin ajantasalla näissä asioissa sen suhteen, miten nämä neuvottelut edistyvät. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia komission jäsen. Niin, kuten huomasitte, edellinen keskustelu meni aika pitkäksi, eli olemme hiukan aikataulussa jäljestä, eli minun täytyy aika tiukasti nyt pitää kiinni puheenvuorosta. Ja seuraavaksi Kaspari saa EPPn kahden vuo- nimissä kahden minuutin puheenvuoron. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, olen kiitollinen siitä, että meillä on mahdollisuus tänään keskustella Australiasta ja Uudesta Seelannista ja vapakauppasopimuksista. Meillä on sellainen tilanne, että meillä on vain hyvin vähän VTO-jäsenvaltioiden, joiden kanssa emme neuvottele kauppasopimuksista, joiden kanssa meillä ei ole kauppasopimuksia, niitä on kuusi. Ja jos katsotaan, missä joukossa Australia ja Uusi-Seelanti ovat ja kuinka meillä on kovasti samanlaiset arvot ja näkemykset näiden maiden kanssa, niin tämä on argumentti sen puolesta, että meidän tulisi käydä neuvotteluja heidän kanssaan. Me olemme useiden alueen maiden kanssa tehneet vapakauppasopimuksia, katsotaan esimerkiksi Etelä-Korean kanssa tehtyä sopimusta, joka on voimassa Japanin kanssa. Me neuvottelemme, neuvottelemme investointisuojasopimuksesta Kiinan kanssa. Nyt on kyllä aika, että katsomme, että Australian Uuden-Seelannin äh, kanssa äh, ylläpidettävät kauppasuhteet nostettaisiin uudelle sopimuspohjalle. Äh, olisin iloinen, että kun mandaatti annetaan, varmistetaan, että kaikkien osapuolten edut otetaan huomioon. On tärkeää, että jo ajoissa otetaan mukaan ne, joilla on taloudellisia etuja Australiassa ja Uudessa Seelannissa, että keskustelisimme offensiivisista eduistamme, mutta on tärkeää keskustella myös niiden kanssa, joilla on huolia maatalouden äh, alalta olemme kuulleet toiveita, kritiikkiä, huolia. Meillä on joitakin Euroopan alueita, erityisesti syrjäisiä alueita, jotka ovat huolissaan tästä. Ja nyt jo vetoan teihin, että komissio kuuntelisi tarkkaan niin, että mandaattiehdotuksessa on otettu huomioon sekä toiveet että huolet. Ja voin nyt jo sanoa, että parlamentissa teemme kaikkemme että vielä ennen mandaatin antoa neuvostolle eh, teemme päätöslausemassa kerrotaan meidän kantaamme tarkkaan. Ja sitten sosiaalisten nimissä Grasvaner Heinz, yksi minuutti, olkaa hyvä. Rouva puhemies, herra komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä sopimus Australian ja uuden kanssa ei missään tapauksessa saa olla itse tarkoitus. Sen pitää olla väline, jolla saavutetaan jotakin. Sen täytyy olla sellainen, että sisältää etuja kansalaisille. Me odotamme talouskasvua ja sitä kautta työpaikkojen määrän lisääntymistä. Erityisen tärkeää meille on se, että eurooppalaisia standardeja ei vaaranneta, kuten esimerkiksi myöskin julkisten palvelujen säilyttäminen. On myös huolehtiva siitä, että maantielliset merkinnät, henkinen omaisuus ja maatalouden alue, joka on herkimpiä alueita, pysyvät suojeltuina. Se, että noudatetaan työsuojelustandardeja ja ympäristöstandardeja, on meille erityisen tärkeää. Emme ole mihinkään kompromisseihin valmiita näiden osalta. Siksi haluammekin, että pyritään olemaan kunnianhimoisesti kestäviä. Me haluamme myöskin, että neuvottelut ovat avoimia ja että kansalaisyhteiskunta vedetään niihin mukaan. Kiitos tämän ECRstä McClarkin yksi minuutti. Uh, e Hyvät kollegat, EUlla on nyt mahdollisuus tulevina vuosina neuvotella moderni tämän vuosisadan kauppasopimus uh, samanhenkisten kumppanien Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Nämä ovat kaksi Commonwealthin maata, jolle kanssa meillä on samanlaiset arvot, kehitystaso ja historialliset kulttuuriset siteet, ne ovat myöskin sitoutuneet VTOn monenkeskisen agendaan. Samanaikaisesti Australia ja Uusi-Seelanti haluavat myöskin avata uusia kauppamarkkinoita kahdenvälisesti. Tämä antaa EUlle mahdollisuuden vahvistaa Aasian ja Tyynenmeren suhteita. Kuten olemme kuulleet julkisissa kokouksissa, ne äh, tulevat näihin keskusteluihin avoimin mielin, joten meillä on nyt todellinen mahdollisuus keskustella kunnianhimoisesta uudesta kauppasopimuksesta, joka ottaa huomioon modernin maailman äh, asiat, kuten digitaalinen talous, sähköinen kaupankäynti. Äh, ja meillä pitää olla erityinen luku pk-yrityksille, joita kauppasopimukset eniten hyödyttävät. Siksipä tulen äh, tukemaan näitä neuvotteluja ja toivottavasti mahdollisimman pian pääsemme tulokseen. Kiitos sitten Takkula, kaksi minuuttia Alden nimissä. Puhemies, kollegat, good day. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että tässä keskustelussa käsitellään sekä kysymystä komissiolle että kansainvälisen kaupan valiokunnan päätöslausumaa koskien neuvottelujen aloittamista Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. EU on aktiivisesti neuvotellut vapakauppasopimuksista monien kolmansien maiden kanssa vuosikausia, ja näin on luotu vakaat taloussuhteet, ja tämä tekee talouskasvusta mahdollista, ja tämä tekee meistä myös vahvemman epävakaissa oloissa mutta me olemme edelleen jäljessä tällä alalla. EU on ainoa suuri kauppa-alue, joka ei ole neuvotellut kauppasopimusta yhden tärkeimmän maailmantalouden kanssa, eli Australian kanssa. Ja tämä on aika yllättävää, koska EUlla on pitkät perinteet sekä Australian että Uuden-Seelannin kanssa. Meillä on yhteistyötä monilla aloilla ja meillä on samat perusarvot. Lisäksi meidän ei pidä jäädä sen piirin ulkopuolelle, joka alkaa kehittyä liittyä Australian, Uuden-Seelannin, Aasian ja Pohjois-Amerikan ympärille. Syventämällä ja vahvistamalla yhteistyötä ja hyviä suhteita näiden maiden kanssa voisimme luoda kansainvälisiä normeja ja edistää oikeudenmukaista ja kestävää kauppaa. Eli täytyy esittää seuraava kysymys. Miksi EU ei vielä ole aloittanut neuvotteluita Australian ja Uuden-Seelannin kanssa? Sekä EU että Australia ja Uusi-Seelanti ovat selkeästi todenneet, että he haluavat aloittaa tämän prosessin. Ja uskon vakaasti, että kaikki nämä maat hyötyisivät tästä sopimuksesta. Samoin on kuin käynyt muiden sopimusneuvotteluiden osalta, meillä on valtuudet neuvotella vapaakauppasopimuksen sisällöstä. Ja todellakin toivon, että komissio käynnistää tämän prosessin nopeasti ja sitoutuu siihen, että aletaan neuvotella vapakauppasopimuksesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Kiitos. Au nom de la GUE pour une minute. Kiitos. Ja sitten GUEsta Sanchez Kallete yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Dogma on ehdotus, jota ei voida kiistää. Eli kun on dogma, niin se on järkevää. Ja mitä enemmän sitä toistetaan, sitä selvemmältä se vaikuttaa. Ja nyt on sanottu, että meidän täytyy vahvistaa sisäistä kysyntää. Ja kuitenkin halutaan nyt paljon näitä vapakauppasopimuksia. Ei ole mitään vastavuoroista preferenssijärjestelmää. Ja tässä on vain puhuttu näistä eduista, mutta miten emme ole aikaisemmin huomanneet Australia ja Uutta-Seelantia. Jos neuvottelemme kahden valtion kanssa, niin meidän ei pidä lähteä tähän dogmaan mukaan ja meidän täytyy nähdä asiat selkeästi. Esimerkiksi millä tavalla työntekijät hyötyvät tästä sopimuksesta, miten suojellaan ympäristöä ja miten tämä parantaa terveydenhuoltoa näissä kolmessa maassa. Mutta useimmat teistä eivät ole kiinnostuneita näistä kysymyksistä. Te edustatte suuryrityksiä, jotka viime käteen haluavat polkea työntekijöiden oikeuksia. Me haluamme kyllä kauppaa, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Kiitos. Sitten hoivu puolitoista minuuttia vihreistä. Kiitos puhemies. Maataloustuotteet ovat Australialle ja ennen kaikkea uudelle sanalle tärkeitä vientituotteita. Ja tästä syystä mahdollisen vapaakauppasemuksen vaikutuksia uuden ja Australian kanssa maatalouden osalta pitää erityisesti keskeisenä keskustelussa, mutta päätösolemassa näistä ei puhuta yhtään mitään. Tuotantokustannukset maidolle ovat Uudessa-Seelannissa huomattavasti alhaisemmat kuin meillä. Saksassa ovat 10 senttiä korkeammat kuin Uudessa-Seelannissa. Ja herra Lange sanoi, että ongelma tulisi myös naudanlihan ja lampaanlihan ja myös sokerin, sokerin osalta. Mutta Euroopan liha- ja maitosektori ovat jo nyt suuresti painostuksen kohteena. Tilat eivät saa riittävästi rahaa eurooppalaisen politiikan tuloksena, joka on keskittynyt enemmän vientiin, eikä ajattele sitä, että tuotteet, joita ei saada vietyä markkinoilta, ovat halvempia kuin jos ylipäätään ei tuota. Jo tällä hetkellä Euroopan viljelijät ovat suoraan kilpailemassa Uuden-Seelannin ja Australian kanssa – ja tätä kautta, jos tämä kilpailu lisääntyy, kannamme öljyä liekkeihin. Näitä alueet pitäisi kenties ottaa pois neuvottelusta, pitäisi pyrkiä estämään kielteiset vaikutukset maataloudelle. Tämä on myöskin Euroopan kansalaisten etujen mukaista, jotka millään haluavat alueellisesti tuotettuja elintarvikkeita. Tässä paitsi ei ole mitään järkeä kuljettaa tuotteita ympäri maailmaa silloin, kun ne voidaan tuottaa paikan päällä. Sitten Begin yksi minuutti FDD-ryhmän nimissä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Neuvottelun alainen, että saadaan moderni ja kattava sopimus, kuten Australian uuden seelannin kanssa, on yksi asia, joka Euroopan unionin tehtävä lähentääkseen markkinoille markkinoita niiden maiden kanssa, jotka ovat Tyynemeren vapakauppasopimuksen allekirjoittanut. Tämä on varmasti tärkeää investoille, mutta tässä on myös uhkia. Ajattelen maatalousalaa, joka jälleen kerran tuntuu olemaan kauppaväline geopoliittisissa valinnoissa. Me emme voi saada aikaan sopimusta, että jos emme ota huomioon maito- ja juustoalan erityistilaa, jota Venäjä pakotteet jo kovasti haittaavat. Tarvitaan siis selkeyttä tällä alalla. Täytyy jättää ulkopuolelle vaikeimmat alat neuvotteluista ja mahdollisen paljon avoimuutta neuvotteluissa. TTIP-neuvottelut ovat osoittaneet, että äh, neuvottelussa täytyy ottaa huomioon myös kansalaisten toiveet ja me tulemme valvomaan, että kansalaisten ääni kuuluu tässä prosessissa. Sitten Pielner kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Nämä vapaakauppasopimusneuvottelut ovat todellakin tärkeät ja ajankohtaiset. Sekä Australia ja Uusi-Seelanti ovat kaksi kuudesta maasta, joiden kanssa meillä ei ole mitään eh, kauppasopimusteho liittyisi suosituimuusmääräyksiä. Muut ovat Pohjois-Korea, Kiina, Taivan ja Venäjä. Australia ja Uusi-Seelanti itse asiassa kuuluisivat parempaan seuraan. On siis todellakin erittäin ajankohtaista, että nämä neuvottelut, niistä, niitä käynnistetään, koska kysymys on kaupan malleista, jotka ovat muuttumassa Tyynemeren alueella, ja niissä Eurooppa on nyt se, joka on häviämässä tällä hetkellä. Me tarvitsemme neuvotteluja, jotta mahdollisuuksia yrityksillemme harjoittaa vientiä tuolle alueelle. Minä odotan, että komissio on kunnianhimoinen, mitä tulee sekä sääntöjen harmonisointiin koska ne ovat niitä maita, jotka ovat hyvin lähellä meitä, ajatellen koko maailmaa, ja ovat auttaa meitä maailmanlaajuisten standardien luomisessa, ja silloin Eurooppa voi johtaa työtä tässä niiden maiden kanssa, jotka ovat meitä lähellä. On niitä, jotka puhuvat nyt siitä, että tästä on haitallisia vaikutuksia maataloustuotteilla. Australia ja Uusi-Seelanti ovat maataloustuotteiden viejiä, mutta niillä on valtaisat kasvavat alueelliset markkinat, ja me olemme toisella puolella maapalloa. Meidän todellakaan ei tarvitse uskoa, että me tulemme olemaan suuri markkina-alueelle Australialle ja uudelle sellaiselle, paikka näitä kauppasopimuksia syntyisi. On kaksi asiaa, jotka haluan esittää komissiolle. Ensinnäkin, että näitä ne sopimuksia tulisi käyttää siihen, että saadaan aikaan uuden tyyppiset standardit tällaisille kauppasopimuksille, että näistä tulee mahdollisimman kunnianhimoiset. Ja toinen asia on, että ei pidä juuttua loputtomiin neuvotteluihin. Tässä voidaan saada nopeasti tuloksia, jos pistetään vauhtia ja odotan, että komissio tekee niin. Martin, Kiitos, Martin, yksi minuutti. Thank you, President. I... Kiitoksia, puhemies. Minäkin pidän hyvänä sitä, että komissio aikoo käynnistää neuvottelut näistä kahdesta vapakauppasopimuksesta. Aasian ja Tyynen meren alueella on 90 prosenttia kasvusta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se on erittäin tärkeä alue meille. Ja kun ajatellaan eurooppalaista perinnettä, näiden markkinoiden lähennyttä, niin Australia ja Uusi-Seelanti voivat olla meille tärkeitä kumppaneita. Kun katsotaan tätä kokemusta vapakaupaneuvotteluista, niin näiden sopimusten avulla voidaan toimia esimerkillisellä tavalla. Ne voidaan hoitaa nopeasti ja tehokkaasti loppuun, ja tätä ei voida sanoa kaikista vapakaupaneuvotteluista. Nämä voivat olla myöskin laadukkaat neuvottelut, joissa otetaan huomioon kehitysnäkökulmat ja otetaan huomioon koko Aasian Tyynemeren alue. Ja kun ajatellaan Australian kokemusta investoinneista, niin uskon, että meidän tulisi tukea sitä, että puutumme nyt tähän investointiongelmien ratkaisujärjestelmään. Eli kaikista näistä syistä on hyvä, että me edistyimme näiden kahden maan osalta. Kiitos. Martin Kirsten Darling on esittänyt teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies, kiitoksia edustaja Martin. Heinäkuussa 2013 äh, Australian äh, hallitus vastasi yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja sanoi, että Australia haluaa pysyä äh, vastasi tähän eh, Yhdistyneen kuningaskunnan toiveeseen pysyä EU-ssa. Uskotteko, että Yhdistyneen kuningaskunnan eh, lähtö EU-sta voisi haitata eh, kauppasuhteita näiden kahden vanhan ystävän ja liittolaisen kesken? No, no, ehdottomasti. Jotkut täällä parlamentissa ovat sanoneet, että meidän pitäisi luoda vaihtoehtoinen vapaakauppa-alue imperiumin entisten maiden kanssa. Ja, no, mitä sitten käy näistä neuvotteluissa ja Kanadan, Singaporen neuvotteluissa afrikkalaisten sopimusten osalta, niin se osoittaa, että kansanyhteisö arvostaa yh- näitä yhteyksiä EU-hun. Ja tästä on hyötyä sekä Britannialle että EUlle. Eli emme halua lähteä EUsta, vaan tämä auttaa kansanyhteisön vaita, Eli se on hyötyä, että me pysymme EUssa. Sitten Zahadril yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen, Euroopan unioni on jäänyt jälkeen vapaakauppasopimusten aikaansaamisessa Aasian Tyynemeren alueella. Yhdysvallat on meitä edellä. Sillä on suuri puitesopimus TPP monien maiden kanssa. Meillä on enimmäkseen kahdenvälisiä sopimuksia Vietnamin kanssa. Sitä ei ole vielä ratifioitu ja vielä muutamia vuosia ennen kuin se toteutuu täysin. Sitten meillä on sopimus Singaporen kanssa, joka on jäädytetty ja odottaa Euroopan tuomioistuimen päätöstä ja mitään muuta meillä ei sitten olekaan. Joten on meidän todella elintärkeä intressimme avata mahdollisuuksia pääsylle uusille markkinoille Australian ja Uuden-Seelannin kautta. On korkea aika käynnistää tällaiset neuvottelut Tämä hiljaisuuden muuri on nyt murrettava ja siksi pidän hyvänä näitä toimia ja toivon, että ne saavat nopeasti aikaan tuloksia. Kiitos, Noma, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen. Olin hiljattain keskustellut komission jäsenen Malmströmin kanssa siitä, miten suojellaan arkaluontoisia tuotteita meidän takaisilta alueilta, kun ajatellaan näitä kauppasopimuksia. Ja nyt täällä Euroopan parlamentissa haluaisin kertoa siitä, millaisen sitoumuksen komissio tekee näissä asioissa. Nyt kun käynnistetään nämä neuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa, voimme olla aika luottavaisia siitä, että komissio ottaa huomioon sen, että suojellaan näiden kaukaisten alueiden tuotantoa koska nehän saattavat joutua tästä kärsimään. Ja nyt odottelemme, että komission jäsen henkilökohtaisesti valvoo tätä sen mukaisesti, mitä hän meille henkilökohtaisesti lupasi. Kiitos sitten Morgana, yksi minuutti. Kiitoksia Australia ja Uusi-Seelanti ovat ainoastaan maantieteellisesti kaukana Euroopan unionista. Heidän kanssamme jaamme itse asiassa samat demokraattiset arvot ja meillä on yhteiset eh, edut eh, arvojen läheisyys on johdattanut vuosien aikana läheisiin kahdenvälisiin suhteisiin. Helmikuussa Australia ja Uuden-Seelannin eh, valtuuskunta Euroopan parlamentista, jonka jäsen olen, tulee matkustamaan Australian. Emme tule tapaamaan siellä pelkästään pelkästään poliitikkoja, vaan myöskin talouden edustajia. On erittäin tärkeää, että komissio antaa meille eh, tiedot eh, vapakauppasopimuksen aloittamisesta näiden maiden kanssa. Tällaiset eh, modernit sopimukset, jotka ottavat huomioon joidenkin tieteenkin alueiden ongelmat, kuten siis maatalousalan ongelmat ja maantieteelliset merkinnät, voisivat vahvistaa Euroopan asemaa Aasian Tyynemeren alueella, mutta erityisesti se tarjoaisi mahdollisuuksia äh, Euroopan yrityksille. Tästä voisi olla hyötyä kansalaisille, esimerkiksi kasvua ja työllisyyttä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Foster, yksi minuutti. Uh, thank you, President. Kiitos puhemies. Australian Unessolin parlamentaarisen valtuuskunnan varapuheenjohtajana minusta on hyvä, että tätä keskustelua käydään. Keskustelut ovat nyt käynnistymässä ja se on myönteistä. Nämä keskustelut olisi käynnistää jo aikaa sitten ja usein joistakin protektionista syistä jotkin jäsenvaltiot ovat pyrkineet estämään edistystä. Jossakin vaiheessa jopa väitettiin, että näiden maiden ihmisoikeustoimet eivät ole asianmukaisia, mikä on aika häpeällistä. Näistä maissa tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkeensä 1900-luvulla tätä maaosaa vapauttaessa, niin siksi odotankin nyt komission jäsen, että keskustelut etenevät nopeasti ja odotan, että nämä palkkauppasopimukset saadaan aikaiseksi mahdollisimman pikaisesti. Tämä on tilanne, jossa kumpikin osapuoli voittaa ja siksi niistä on hyötyä myöskin kummallekin osapuolelle. Kiitos. Kiitos edustaja madame euh, la présidente chère sylvie guillaume äh, hyvä puhemies ähm, hyvät äh, kollegat edustaja guillaume kuulleet kollegat sanoivat että nyt emme saa haaskata aikaa ja meidän pitäisi nopeasti edetä verrattuna yhdysvaltoihin joka nopeasti on tyynenmeren alueen politiikassa tiivistänyt. Meidän pitää kuitenkin olla mielestäni varovaisia, sillä meillä on luonnollisesti uuden sellainen ja Australian kanssa esimerkiksi perusoikeuksien ja demokratiaan liittyviä yhteisiä arvoja, mutta todellisia kauppakulttuurin eroja meillä kuitenkin on. Australia ja Uusi-Seelanti esimerkiksi eivät harjoita lainkaan alkuperämerkintöjä ja palveluiden alalla. Heillä on negatiivisia toimia, vaikka meillä on enemmänkin myönteisiä sellaisia. Miksi minä siis sanon, että meidän pitäisi pyrkiä kaikkeen tilanteeseen, jossa kaikki voittavat? Meidän pitää varoa erityisesti maatalouden alalla, sillä näissä maissa maatalous on teollista, rajoituksia on vähemmän ja meidän ei pidä joutua tilanteeseen, jossa Euroopan maatalous erityisesti maitosektori kärsii. Ranskassa sanotaan, että meidän pitää edetä, mutta edetä varovasti. Kiitoksia, hyvät kollegat. Kiitoksia, edustaja Morel. Meillä on viisi minuuttia puheenvuoroille ilman puhujalistaa. Antaisin puhu- puheenvuoron edustaja McGuinnessille, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitoksia komission jäsenille näistä avaussanoista. Äh, Monet mainitsivat täällä maataloussektoria ja totesivat, että se on erityisen herkkä alue. sinne enemmän tietoa siitä, kuinka sitä neuvotteluissa kohdellaan. Tietystikin haluamme lisää kauppaa, koska se on hyväksi meille kaikille, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myöskin erityisen herkät alat. Suurempi kysymys on se, että Eurooppa käy parhaillaan monia kauppaneuvottelut, jotkut ovat jo päätöksessä, niin joitakin vielä käydään. Kysymykseni kuuluu komissiolle, kuka tarkastelee kokonaisvaikutusta, joka näistä sopimuksista koituu, joista rinnakkain neuvotellaan varsinkin, kun tarkastellaan vaikutusta maataloussektoriin. Kuten kollegat sanoivat, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, mutta meillä on erilaisia maantilarakenteita ja haluamme varmistaa, että myöskin äärialueilla voidaan viljellä. Voitteko kommentoida tätä, kuinka kumulatiivinen vaikutus kauppaneuvotteluista koituu erityisestikin maataloussektorille. Caputo. Kiitoksia edustaja Caputo, yksi minuutti. Presidente, l'Unione Europea, l'Australia ja e Nuova Zelanda condividono... Kiitos puhemies. Australia ja Uusi Seelanti tarkastelevat asioita aivan samoin kuin me ihmisoikeudet, kasvu, turvallisuus ja niin edelleen. Ei siis ole mitenkään ymmärrettävää, että Australia ja Uusi-Seelanti... Puhuisitteko hieman hitaammin, Kaputta? Niin, eh, Euroopan eh, unionilla ei ole siis, äh, tai joilla ei ole minkäännäköistä etuisuusjärjestelmää. Mielestäni Australian ja uuden sellainen kaltaisten maiden äh, kanssa suhteita tulisi tiivistää, koska näin Euroopan unionin äh, jäsenvaltiot pääsisivät mukaan paremmin myös Aasian tyynemeren alueen lisää toimiin. Ja tarvitaan sellaisia kumppaneita, jotka ovat joka tapauksessa meitä lähellä. Australia ja Uusi-Seelanti ovat demokraattisia esimerkillisiä maita. Yes. Edustaja Marias. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puhemies. Kun tuli esteitä poistetaan tulevaisuudessa. Monet maatalous- ja maitotuotteet virtaavat näistä maista Eurooppaan hetkellä, jolloin kreikkalaiset ja ranskalaiset viljelijät joutuvat jo taistelemaan olemassaolostaan. Tämä sopimus tukee myöskin monikansallisten yritysten intressejä pk-yritysten kustannuksella Euroopan unionissa. Ne ovat vaikeuksissa jo muutenkin niukkuuspolitiikan ja talouskriisin vuoksi. uskoisin, että jos nämä yritykset kärsivät, meidän pitäisi kompensoida tilannetta kärsineille osapuolille. Euroopan unionissa meillä on myöskin työttömyysongelma, joka varmastikin kasvaa köyhyyden myötä, jos nämä sopimukset hyväksytään, äh, eikä päinvastoin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tomasic. Kiitoksia puhemies Euroopan unioni on toiseksi suurin Australian kauppakumppani ja kolmanneksi suurin uuden seinällinen kauppakumppani. Samanaikaisesti Australia on EUn 16 suurin kauppakumppani ja, ja Uusi-Seelanti puolestaan 51. EUn kauppakumppaneiden joukossa. Nämä luvut osoittavat, että nyt on valtavasti lisää potentiaalia kehittää kauppasuhteita Euroopan unionin ja kahden markkina-alueen välillä. Vapaakauppasopimus on looginen seuraava askel tässä kehityksessä, mutta toisaalta, koska Kiina on yhä näkyvämmin mukana tuolla maailman suunnalla, se on yhtä, yhä näkyvämpi. Euroopan unionin täytyy siksikin lisätä läsnäoloaan siellä suunnalla. Toivon mukaan neuvotteluista tulee paljon avoimemmata kuin TTIP-neuvotteluista jotta niitä on helpompi seurata ja jotta kansalaiset tietävät sekä kielteiset että myönteiset vaikutukset. Kiitoksia. Edustaja Ashford. Uh, can I thank the commissioner for... Haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän on avannut nämä kauppaneuvottelut. Kaksi asiaa. Ensinnäkin uh, ymmärrän, että jotkut maatalousteollisuuden uh, alat ovat huolestuneita ja tämä vaara on aivan todellinen ja kyllä se täytyy ottaa huomioon, mutta sitä ei tule kuitenkaan liioitella. Tämä on sellainen sopimus, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Lisäksi tämä sopimus liittyy moniin muihinkin asioihin kuin kauppaan, nimittäin yhteisiin arvoihin, yhteisiin historiallisiin siteisiin sekä yhteiseen taustaan, joka olisi tullut tunnustaa jo pitkän aikaa sitten. Pyydänkin siksi, että komissio etenisi FTA-sopimuksen suhteen mitä pikimmin. Kiitos. Kiitoksia. Pääsimme puheenvuorot ilman puheellista päätökseen. No. Sen nimi, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Honorable... Kiitos puhemies, arvon parlamentin jäsenet. Haluaisin todeta uudelleen, että komissio aikoo ryhtyä seuraaviin toimiin neuvotteluiden aloittamiseksi vapaakauppasopimusten laatimiseksi Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Samalla komissio noudattaa asianmukaisia sääntöjä ja käytänteitä ja valmistaa vaikutusarvion ja ryhtyy muihinkin valmistelutoimiin, kuten luo soveltamisalan alan tarkasteluharjoite. Neuvosto Tämän jälkeen sitten virasto aloittaa vapaakauppasopimusneuvottelut. Tekeekö sen päätöksen? Komissio on määrittänyt uuden kauppapoliittisen lähestymistapansa kaupan alalla ja viitannut tähän viime lokakuun tiedonannossaan. Siinä se on määritelty. Tiedonannossa toteamme, kuinka sitoutuneita olemme avain kysymysten ratkaamiseen mukaan luettuna kauppa ja kestävä kaupankäynti työlainsäädäntö, ympäristökysymykset, julkiset palvelut ja investoinnit ja riitojenratkaisumenettely. Nämä kaikki otetaan huomioon. Lähestymistapa otetaan käyttöön myöskin Australian ja uuden seelannin vapakauppasopimusten yhteydessä. Se on selkeästi määritelty ja juuri tämä me pyrimme toteuttamaan näiden neuvotteluiden kautta. Niin kuin muissakin neuvotteluissa komissio on vakuutunut siitä, että näiden neuvotteluiden avoimuus täytyy taata erityisestikin kuninkuisen tiedosta, analysoinnista ja myöskin vuoropuhelusta Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on meidän työmme keskeisessä asemassa. Kiitoksia näin.